Dear colleagues, dear colleagues, take a seat. Take your seat, please. Hyvät kollegat, olkaa hyvät ja istuutukaa. Yeah. We begin the meeting. Aloitamme nyt kokouksen. First. Do you accept the agenda for this meeting? Hyväksymme esityslistan. Ei kukaan vastusta. Hyväksytty. Jatketaan sitten. Hyvät kollegat, haluan kertoa teille, että sopimus yhteisymmärrys parlamentin ja Euroopan investointipankin välillä koskien tietonvaihtoa liittyen esirahastoon on hyväksytty kokouksessa ja tämä allekirjoitetaan molempien laitosten pu- pu- pu- johtajan kanssa ja sitten se välitetään eteenpäin tiedoksi jäsenille. Minulla on nyt kunnia toivottaa tervetulleeksi komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen ja annan hänelle välittömästi puheenvuoron. Muistuttaisin teitä myös siitä, että kaksi yhteisesittelijää ovat päättäneet nopeuttaa aikatauluaan tässä työssä, mitä tulee ESIR kakkoseen. Se on poliittinen prioriteettikysymys kaikille toimielimille siinä määrin, että tai niin, että asiakirja, asia voidaan viedä loppuun ennen Maltan puheenjohtajakauden päättymistä. Nyt annan sitten heti puheenvuoron varapuheenjohtaja Kataiselle. Hän pitää johdantonsa noin 10 minuuttia. Sen jälkeen esittelijä saapu, esittelijät saavat viisi minuuttia jokainen ja sen jälkeen puheenvuoron saavat varjoesittelijät kaksi minuuttia vuorotellaan Ekonin ja budjettivaliokunnan varjostelijoiden kesken. Nyt sitten puheenvuoro siis varapuheenjohtaja Kataiselle. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia paljon puheenjohtaja, arvon jäsenet, hyvät ystävät. Kiitoksia siitä, että saan nyt tilaisuuden keskustella teidän kanssanne tästä aiheesta. Tarkoitukseni oli puhua hieman nykyisestä esirahastosta ja sen pidentämisestä, jatkosta. Ja tällä välin kerron anekdootteja, joita pidän asianmukaisina teidän ja meidän kaikkien kannalta. Tiedättekö, mikä on kaikkein suurin nykyisen esirahaston haaste? Suurin haaste on edelleenkin tietoisuuden puute, tiedon puute. En tiedä, mikä tosia, todellisuus on, mutta mikäli minä sanon, että 25 prosenttia 90 prosenttia niistä, joiden pitäisi tietää, mitä ESIR on, eivät sitä tiedä. Joten meidän täytyy tehdä työtä tämän asian parissa yhdessä. Olen kuullut ja nähnyt joskus jopa osallistunutkin tilaisuuksiin paikallistasolla ja alueilla eri maissa – tilaisuuksiin, jotka ovat meppien järjestämiä. Ja niissä on puhuttu esiristä. Ne ovat erittäin hyviä tilaisuuksia. Ja kannustan teitä voimakkaasti järjestämään tällaisia tilaisuuksia yhdessä komission kanssa, mutta myöskin Euroopan investointipankin kanssa, sen edustajien kanssa, teidän pääkaupungissanne ja taka-alueellanne, koska meillä on edelleenkin tarve tavata yrittäjiä, pankkeja, ja paikallisviranomaisia ja selittää heille, mitä ESIR on. Lisäksi meidän täytyy osoittaa hyviä esimerkkejä siitä, mitä ESIRin avulla on saatu ja aikaan ja miten muut alueet tai viranomaiset tai yritykset ovat jo pystyneet käyttämään hyväkseen ESIRiä. Tämä on tärkein haaste. Muuten ESIR toimii oikein hyvin. Viimeaikaisemmat luvut sitten esirahastosta. 197 infrastruktuurihanketta on saanut esirahoitusta. Näistä hankkeista tai näiden rahoitusvolyymi oli yhteensä yli 24 miljardia. 24, 24 miljardia esirahoitusta on mennyt 197 infrastruktuuriinnovaatiohankkeelle. Euroopan investointirahasto on hyväksynyt 264 PK, pientä PK-yritysrahoitussopimusta yhdessä paikallisten pankkien tai kansallisten tukipankkien tai riskipääomarahastojen kanssa. Yhteensä rahoitus näiden kohdalla on ollut 8 miljardia euroa. Ja tuloksena tästä on noin 400 000 pk-yritystä Euroopassa, jotka ovat saaneet rahoitusta. 400 000 pk-yritys on saanut rahoitusta. Tämä on suuri luku. Tämä pk-yritysikkuna toimii erittäin hyvin. kannustava merkki on myöskin se, että jo nyt meillä on 21 investointifoorumia tai investointialustaa, joka kattavat joko infrastruktuuri ja innovaatio, hankkeita tai sitten pk-yrityshankkeita. Foorumi tai alusta tarkoittaa yleensä julkisen ja yksityisen sektorin investointialustaa, joka kerää yhteen suuren määrän pienen muotoisia investointeja. Tällä tavalla vielä pienemmätkin hankkeet, innovatiiviset, innovatiiviset hankkeet voivat saada esirahoitusta. Tietystikin on vielä tarve lisätä tietoisuutta tästäkin puolesta ja auttaa paikallisia alue- ja kansallisia viranomaisia ja yksityistä sektoria perustamaan lisää tällaisia alustoja, koska nämä ovat erittäin tehokas tapa jakaa rahaa pienemmille hankkeille. Niin ikään voi todeta, että on joitakin esimerkkejä hankkeista, joiden yhteydessä rahoitus on tullut ei pelkästään esirahastosta, vaan myöskin muista EUn rahoituslähteistä, kuten rakennerahastosta tai Horisontti 2020 hankkeesta tai verkkojen Eurooppa-välineestä. Tämä on yksi prioriteettialueita tänä vuonna. Korina Kretsiu ja minä haluamme tätä edistää, varsinkin sitä, että alue- ja paikallisviranomaiset pystyvät yhdistämään esirahoitusta muiden rahoituslähteiden kanssa, koska täten alue- ja paikallisviranomaiset pystyvät saamaan enemmän vipuvaikutusta verkkojen Euroopan välineistä tai ESIR-rahaston varoista. Mitä tulee sitten maantieteelliseen jakautumaan? EFSI tässäkin suhteessa toimii melkoisen hyvin, mikä tarkastella niitä maita, jotka ovat eniten hyötyneet ESIR-rahoituksesta. Viisi suurinta ESIR-rahaston ovat Viro, ykkösenä Bulgaria, kakkonen Espanja, Liettua ja Portugali tässä järjestyksessä. Kreikka, mikäli oikein muistan, on kuudenneksi suuren rahoituksen saaja. Ja kun tarkastellaan, mitä vaikutusta esirahoituksella on suhteessa BKT, tämä on se järjestys. Monet ovat nähneet pelkästään lukuja sen osalta, kuinka monta hanketta kunkin maan kohdalla on saanut rahoitusta, taikka kuinka monta hanketta per maa on rahoitettu. Tämä antaa jotakin vastauksia, mutta ei kerro vielä mitään siitä, miten Esir on vaikuttanut PKT. -hän. Mikäli te haluatte mitata sitä, kuinka tehokas ESIR on ollut eri maissa, täytyy tarkastella vaikutusta PKT tai työpaikkojen syntymiseen. Tässä suhteessa ESIR on toiminut melkoisen hyvin. Se on mennyt niillekin alueille, niille alueille, joilla tarpeet ovat kaikkein suurimmat, mutta meillä on vielä puutteita. Maantieteellinen jakautuma ei ole vielä riittävän hyvä, koska on edelleenkin maita, jotka monestakin syystä ei ole käyttänyt esirahoitusta, vaikka rahoitukselle olisi tarvetta. Ei nyt aio syyttää sormella tai kosottaa sormella ketään, mutta voi mainita kaksi maata. Bulgaria ja Romania ovat naapurimaita. Bulgaria, kuten sanoin, on kakkosena esirahaston varojen käytössä. Ja kun tarkastetaan tämän suhdetta maan PKT. Ja sitten Romania puolestaan käytettiin se hyvin vähän. Mikä tähän on syynä? Yksi syy on se, että Bulgaariassa pankit ovat toimineet erittäin aktiivisesti, kun ovat käyttäneet esiin rahoitusta Kolme, neljä sopimusta on jo tehty Bulgaariassa toimivien pankkien ja Euroopan investointirahaston välille. Ja nämä saavat tukea esiristä pk-yrityksiä varten. Lisäksi on joitakin infrastruktuurihankkeita, jotka ovat voineet hyödyntää esirahoitusta. Edellisen kerran, kun kävin Romaniassa, puhuin neljän suurimman pankin pääjohtajan kanssa ja kysyin, miksi te ette käytä esirahoitusta pk-yritysten auttamiseksi, ja sanoit, että kun ei ole kysyntää pk-rahoitukselle pk-yritysten puolelta maassa. Sanoin, että epäilen tätä asiaa, mutta ehkä tiedätte paremmin kuin minä. Mutta tämä kuulostaa melkoisen mielenkiintoiselta, koska miltei kaikkialla muualla PK-yritysrahoituksen tarve on suurempaa kuin mitä rahoitusta on. Tämä on yksi selityksistä, jonka pankit antoivat sille, miksi pankit eivät käytä rahoitusta Romaniassa. Toinen syy oli se, että kun esir aloitettiin, Romanian edellinen hallitus oli perinnyt, ei perinnyt tällaista projektirykelmää, joka olisi hyvin valmisteltu jo valmiiksi, joten tässä kypsiä rahoituskelpoisia hankkeita ei ollut, joten julkiset ja yksityiset puolet, osapuolet eivät pystyneet käyttämään hyväkseen esirahoitusta, mutta ei kerro, ei kerro kuitenkaan vielä mitään tulevaisuudesta. Me autamme jäsenvaltioita käyttämään esirahoitusta, varsinkin kohesiomaissa. Autetaan jäsenvaltioita ja alue- ja paikallis- ja kansallisia viranomaisia suunnittelemaan ESIR-rahoitusta ja käyttämään sitä hyväksi. Tämä on yksi tapa, jolla voidaan parantaa maantieteellistä kattavuutta ESIRissä. Ja tätä voimme varmistaa, että ESIR menee myöskin sinne, missä rahoitusmarkkinat eivät ole kunnolla vielä kehittyneet. Muutama sana sitten ESIR 2.0, ESIRin tulevaisuudesta te tunnette nämä prosenttiluvut hyvin, joten en käy näitä nyt lävitse yksityiskohtaisemmin. Esirin tulivoimaa lisätään yhdessä teidän kanssa ja mitä seikkojen tulee, jotka haluaisin vielä poimia esiin, on se, että meidän täytyy varmistaa, että täydentävyyttä tullaan tehostamaan nykyisestä tasosta. Täydentävyystaso on nyt jo hyvä, mutta meidän täytyy varmistaa, että se paranee entisestäänkin. Tämä täydentävyyspuoli. Yksi tapa toteuttaa tämä on lisätä avoimuutta päätöksenteossa. Ei nyt sano tässä vaiheessa enempää. Olen varma, että voimme keskustella siitä suunnasta, mihin haluatte keskustelua viedä. Kiitoksia varapuheenjohtaja tästä alustuksesta. Te olette toisaalta optimistinen mutta tässä kuitenkin viitattiin myös joihinkin heikompiin kohtiin, joita sitten pitää vielä jatkossa parantaa. Nyt annan puheenvuoron kahdelle yhteisesitelle. Fernans Ulmans, molemmat saavat viisi minuuttia. Voitte itse valita, kumpi aloittaa. Ainoa ensimmäisenä herra Fernandes. José Manuel. Presidente, e é um prazer tratar o por senhor presidente. Queria saudar o senhor. Puheenjohtaja. On ilo, että johdatte puhetta. Haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi komission varapuheenjohtaja Kataisen ja tervehtiä myös kaikkia muita täällä. EPSI ESIR toimii ja toimii hyvin, mutta voisi toimia vieläkin paremmin. Ja kaikki keskustelumme ehdotukset, joita parlamentti pystyy tekemään, varmastikin tullaan tekemään juuri tältä pohjalta. Monivuotinen rahoituskehys päättyy vuonna 2020 ja sitten on tämä 300 miljardin luku. Täytyy varmistaa, että maantieteellinen jako onnistuu. Meidän pitää varmistaa myös täydentävyys ja osallistavuus. Täydentävyys luonnollisesti on tärkeää, mutta meidän pitää myös ottaa huomioon erilaiset piirteet eri maantieteellisillä alueilla, paikoissa. On erilaisia hankkeita, erilaisia summia, jotka josta on kyse, jos puhutaan 15 miljoonan hankkeesta Berliinissä, niin sillä on sitten ihan eri vaikutus. Anteeksi, 50 miljoonaa, 50 miljoonaa eri, ihan eri rahaa sitten taas Lissabonissa. 50 miljoonaa voi vaikuttaa myös varsin eri tavalla jossakin Lissabonin köyhällä alueella verrattuna johonkin muuhun. Tapa, millä toimitaan, vaikuttaa työpaikkoihin, kasvuun, mm, sitten täytyy ottaa huomioon, mikä tilanne on jäsenvaltiossa ja samoin alueiden tilanne, koska rikkaampien lainausmerkeissä maiden saattaa olla myös köyhiäkin alueita niin kuin rikkaampiakin, joten meidän pitää ottaa tällaiset eroavaisuudet, eroavaisuudet ja faktat huomioon. Myös maat vaihtelevat tois, maasta toisen tilanne on erilainen sama alueelta. Toisille siirtoissa vaikutukset voivat olla erilaisia. Ja mitä tulee näihin investointijärjestelyihin tai alustoihin, ja kun lisäämme kysyntää, ja hankkeiden laatua. Silloin haluamme varmistaa, että mikään alue ei jää ulkopuolelle, vaan ja myös meillä voisi olla enemmänkin tällaisia platformeja, investointijärjestelyitä, joilla otettaisiin ei vain erityisiä hankkeita, vaan ajatellaan vaikka energiaunionia tai miten koottaisiin eri jäsenvaltiot yhteen. Tässäkin nämä järjestöt voivat onnistua. Tällä tavalla voidaan antaa asiantuntijatietoja. Meidän pitää varmistaa, että julkiset viranomaiset – toimivat todella aktiivisesti jo ennalta ja meidän pitää myös varmistaa se, että luodaan synergioita alueellisten ja kansallisten elinten kanssa. Meidän pitää edelleen varmistaa se seikka, että, koska, että pankit ovat mukana kehitystoiminnassa, kehitystoiminnassa ja muut rahoituslaitokset, niiden pitää myös olla aktiivisessa roolissa, koska tällä tavalla voimme varmistaa paremman maantieteellisen kattavuuden pienempien niin projektien kohdalla, mutta myös voimme varmistaa sen, että investointijärjestelyt noudattavat sääntöjä asianmukaisella tavalla. Niin aina eurooppalaisessa investointivälineissä on tilanne. Sitten näistä pienemmistä hankkeista puhuisin hieman, koska joskus kokonaisuus voi olla pienempi kuin osien määrä. Jos on paljon pieniä hankkeita, voidaan ehkä saavuttaa ihan uuden tyyppistä dynamiikkaa, mutta en ole varma, että EIP, Euroopan investointipankki, asia näkee samalla tavalla. Jos katsotaan sitten tätä PK-ikkunaa, niin silloin äh, varojen käyttöaste on paljon suurempaa kuin investointiikkunan kohdalla. Monet pienemmistä äh, hankkeista eivät mene investointiikkunan läpi. Pienemmät hankkeet suunnataan tähän PK-ikkunaan ja sitten kansalliset pankit ja liikepankit tulevat mukaan kuvaan. Tietenkin olisin samaa mieltä siitä, että on tärkeää varmistaa avoimuus ja meidän pitää varmistaa, että päätökset, joita tehdään investoinneista, niin ne pitää pystyä kunnolla perustelemaan luonnollisestikin. Sehän on ihan pelkästään tervettä järkeä. On ollut ilo tehdä työtä Udo Pulmanin kanssa. Yhteisesittelynä me ymmärrämme kyllä, että investointeihin liittyy suurta potentiaalia ja me voisimme tätä kautta nopeuttaa nopeuttaa maantista kattavuutta eri hankkeiden kautta. Viisi minuuttia taisi mennä. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Ekonin esittelijämme Udo Pulman. Ole hyvä. Äh, Sydämelliset kiitokset, puheenjohtaja. Minun täytyy huomauttaa, että kummatkin yhteisesittelijät, ystäväni Jose Manuel Fernandes ja minun vähäpätöisyyteni ovat jakaneet tämän mietinnön kollegoille, äh, kuten myös arviointikertomuksen. Ensi maanantaina meillä on laajalti aikaa äh, keskustella kollegoiden kanssa eri valiokunnista ja kummastakin valiokunnasta sekä varjoesittelijöiden kesken. Tänään me keskustelemme toimielinten kesken. Kiitoksia varapuheenjohtaja Katainen, että olette paikalla täällä tänään. Ja siksipä minä nyt puhun toisille toimielimille, koska ensi viikolla keskustelemme keskenämme täällä. Ja haluaisin seuraavaa sanoa. Minä uskon, ja tämä näkyi jo Esir ykkösessä, että ei ole mitään paikkaa Euroopassa, jossa tätä investointisuunnitelmaa seurataan niin kiinnostuneena kuin täällä Euroopan parlamentissa. Sen jälkeen, kun te käytitte komissiossa yli kuusi kuukautta siihen, että kehititte ESIR Ykkösen Euroopan investointipankin kanssa. Me muutamassa viikossa äh, loimme edellytykset nopealle lainsäätämiselle. Ja hyvä varapuheenjohtaja, etsikääpä äh, joku kriittinen keskustelukohta lainsäädännöstä, jossa parlamentista saattaa 80 prosenttisesti tuen sekä neuvotteluille että tulokselle. Tämä oli hyvin poikkeuksellista. Me olemme valmiita eh, tällaisen samanlaisen sitoumuksen tekemään täydellä sydämellä, koska me uskomme tähän menestykseen, koska me tiedämme, että teidän analyysinne sanovat, että joillain aloilla meillä on vuosittain jopa 200 miljardin investointiaukko Euroopassa, eli jotain on tehtävä, mutta haluaisin sanoa kuitenkin seuraava. Euroopan parlamentti ei tule hyväksymään sitä, että ESIR 1 tai ESIR 2 toteutuvat epätyydyttävästi, koska emme halua, että ne kriitikot ovat oikeassa, jotka lopuksi sitten sanovat, että me tarvitse sitoutuneita investointiohjelmia. Me emme hyväksy sitä, että johtuen byrokraattisista yksityiskohdista, väärin suunnatuista liiketoimintamalleista tai yhteistyökyvyttömyydestä esir sitten ajaa karille. Ja siksi meidän on pohdittava, että mitä ongelmia on. Sen esittelimme arviointikertomuksessamme paljon eh, menestystarinoita on, erityisesti mitä tulee investointivolyymin määrään, mutta on myös kysymysmerkkejä. Itse puhuitte tästä täydentävyydestä. Me emme voi hyväksyä sitä, että esiriä syytetään siitä, että osa investoinneista syntyy vain sen takia, että eh, julkisia tai yksityisiä määrärahoja siirretään pois. Meidän on huomioitava crowding out ja investointipankin ja komission on tehtävä riittävästi yhteistyötä, mitä tulee yhteistyömalliin ja hinnanmuodostukseen. Kollega Fernandes puhui siitä, että pienet ja keskisuuret hankkeet ovat erittäin tärkeitä. Ei voi olla niin, että Siiri yhteydessä pitkään tutkittiin vain yli 50 miljoonan hankkeita sen takia, että Euroopan investointipankki oli sitä mieltä, että sen on itse myönnettävä äh, lainat äh, ja takuut ja kaikki tarkistettava itse, eikä se luota äh, välikäsiin, esimerkiksi alueellisiin tai paikallisiin kehityspankkeihin tai investointijärjestelyihin. Te puhuitte 20, 21 ja investointijärjestelyistä. Tämä on uusi tulos. Me olisimme halunneet nähdä tämän jo aikaisemmin, koska me haluamme, että nämä lainat ja määrärahat päätyvät alueille ja niihin hankkeisiin, joissa niillä on eniten ähm, taloudellista ja yhteiskunnallista tulevaisuutta äh, esittelijä ja yhteis- äh, yhteisesittelijä ja puheenjohtaja puhuivat siitä, että tulemme tekemään nopeasti työtä, mutta pyydän, että vetoaisitte myös neuvostoon viimeksi. Se oli aikamoista köydenvetoa. Ei riitä, että neuvosto toimii nopeasti, niin pitäisi myös nopeasti ymmärtää asiaa. Ja jos se sitten yhdessä meidän kanssamme yrittää ratkaista ongelma, niin sitten todellakin voimme ehkä saavuttaa asian Maltan puheenjohtajuuskauden aikana. Kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron varjoesittelijöille ja kaksi minuuttia kumpikin. Olemme jo hiukan myöhässä aikatausta, siis kaksi minuuttia. Pyydän etukäteen anteeksi ja olen aika tiukka tässä. Otmar Karas ensin. Oh, je commence par Heider. Eikö ei, Eider? Kumpi? No. Aider ensin. Aider ensin. Merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Yritän pitää kiinni tästä aikarajasta. Kaksi esittelijää tässä esittelevätkin näitä huolia ja ongelmia, joita meillä on kahdessa valiokunnassa asiasta. Haluaisin puhua informaatiosta ja varapuheenjohtaja Katainen Kitävetosi. On paljon tietämättömyyttä siitä, mistä Esirissä on kysymys. Kaikki tuntevat Junker-suunnitelman ehkä, mutta eivät välttämättä tiedä, onko tämä EUn supertointia vai mistä on kyse. Pitäisi paljon enemmän korostaa tätä ja mennä jalkautua paikan päälle. Tiedän, että komissio on tähän pyrkinytkin, jotta voidaan välittää viestiä siitä, missä mistä Eserissä on kyse. Sitten täydentävyydestä en mene yksityiskohtiin, koska tästä on puhuttu tuhat kertaa. Mutta liittäisin tämäkin avoimuuteen, koska monta kertaa epäily, jota on e, täydentävyydestä, johtuu siitä, että me emme tiedä, miten on arvioitu hanketta ja minkälaisia indikaattoreita on käytetty, jotta voidaan osallistua Esirin kautta EU-talousarvion. Joskus projektilla ei olisi pitänyt olla tällaista mahdollisuutta päästä Esirin ja sitten ehkä tietojen pohjalta voisimme kuitenkin muuttaa mielipidettä. Pitää toimia paljon aktiivisempi jatkossa ja pyrkiä auttamaan tällaisten alustojen luomisessa, jotta voidaan rahoittaa myös tällaisia pieniä hankkeita, joiden usein vaikea saada rahoitusta. Sitten vielä lopuksi budjetista. Uskon, että me kaikki pidimme kovasti sitä ehdotuksesta vähennettäisiin 35 prosenttia tätä takuuta ja sitten kun on vähemmän, äh, näin voisimme lisätä EFSI-takuuta. En usko, että tämä on mikään hämmästyksen aihe. Komissiolta emme ole niinkään tyytyväisiä, että jälleen kerran sitten käytetään rahaa joka tulee äh, verkkojen Euroopan väliin. Tätä kautta sitten rahoitetaan tätä takuuta. No, mutta meillä on kyllä sitten jatkossa aikaa käsitellä tätä tarkemmin. Minulla jäi vielä viisi sekuntia aikaa. Ah, Kiitoksia. Sitten puheenvuoron saa Otmar Karas. Ah. Niin, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Keskustelu, jota me tähän mennessä olemme käyneet esir kahdesta ottaa lähdökohdaksi sen, että tarvitaan enemmän liikkumavaraa kuin mitä nyt varapuheenjohtajan puheesta saattoi ajatella. Ja on tärkeää, ettemme nyt käsittelee asiaa niin, että sanomme, että tämä toimii. Ainoa asia, mikä ei ole toiminut, on tiedotus, pankit ja hallitusten valmistelu, vaan Kyllä tässä rakenteessakin on parantamisen varaa hankkeissa, rahoituksessa, lisäarvo keskustelussa ja riskinarvioinnissa. Ja lähdenpä tästä tiedotuksesta. Jos, eivät, jos edes parlamentin jäsenet, Euroopan parlamentin jäsenet eivät tiedä tai heille ei kerrota siitä, mitä hankkeita heidän kotimaassaan esirahoittaa, niin miten sitten ähm, alueilla äh, julkisuus siitä tietäisi jotain. Meidän täytyy paikallisten parlamenttien, alueellisten parlamenttien, äh, jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin jäsenille antaa mahdollisuus tiedottaa näistä esirin menestystarinoista. Toiseksi Esirissä ei ole kyse pelkästään siitä, että käyttävätkö pankit esiriä mielestäni, vaan erityisesti on kyse siitä, että saammeko niin paljon hankkeita myös yksityiseltä sektorilta, myös yksittäisiltä henkilöiltä, että pääsemme investointiin tien mestaruusluokkaan ja valitettavasti meillä on liian vähän pääomaa ja liian vähän osallistumista investointeihin Euroopan unionin ulkopuolelta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten kollega Berendt. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia Arvoana komission varapuheenjohtaja, kiitos alustuksesta. Vieläkin pistin merkille nämä vaikuttavat luvut, jotka te meille mainitsitte, kun te puhutte infrastruktuurihankkeesta. Niitä oli rahoitettu miettiä 200 ja 21 investointifoorumia tai alusta ja niin poispäin. Mutta suoraan sanottuna minun tietojeni mukaan tämä on sivuasia, koska mehän pyhimme jatkuvasti siitä, että ratkaisevaa on, mitä me tällä rahalla teemme. Te sanotte, että tässä on menestytty siksi, että nyt pystytään antamaan satoja miljoonia euroja enemmän. Periaatteessa tähän pystyy kuka tahansa. Ei tällaisesta kannata vielä kerskana EU-ssa. Meidän täytyy todentella pystyä sanomaan, mitä tällä rahalla on saatu aikaan, mitä näillä hankkeilla piti saada aikaan, mitä lisäarvoa niillä on ja täydentävyyttä. Tällaisesta ei ole näyttöä ollut suoraan sanottuna miltei koskaan. Pitäisi olla jonkinlaisia tällaisia huippuhankkeita, jotka voitaisiin mainita. Monet puhujat täällä jo selkeästi totesivat, että Esiro on menestystuote ja samanaikaisesti esitän saman kysymyksen, jota minäkin haluan esittää. Minun mielestäni nyt pitäisi olla hieman varovaisempi käänteissään ja pitäisi olla tietoja todellakin näyttää siitä, että kyse on menestyksestä. Peruskysymys mielestäni on, että mitä mielekkyyttä kullakin hankkeilla on ja miten voidaan tätä mielekkyyttä mitata, miten voidaan päästä siihen, että näillä on kestävää vaikutusta näillä hankkeilla ja mistä syntyy lisäarvoa julkisella puolella. Koska julkisella puolella on täysin selvää, että kaikki mitä tulee esiden kautta menee joko uuteen velkaan, jota muuten ei saataisi, taikka äh, sitten jo olemassa olevat hankkeet ikään kuin syrjäytetään. Minä näen tässä melkoisia strategisia ongelmia ja mielelläni kuulisin tästä enemmän lisätietoa. Kiitos. Äh, äh, Kiitoksia Ben. Sitten pitäisi Sander Lonsin pitäisi saada puheenvuoro, mutta enpä näe häntä. Voiko joku kenties korvata häntä? Ei. Nyt sitten Alderyhmän Niels Turvalds on pyytää anteeksi, että pääse paikalle, pääsi paikalle, mutta Rova varmaankin puhuu myös Tremosa ja Baselsin puolesta. No Silvi, puhut sitten yksin edustajan koko Aldea. Monsieur le Président. Bonsoir, euh, Monsieur le Vice-Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Teen parhaani. Nilsin puolesta sanoisin ihan lyhyesti Alde koskee sitä, että jatketaan esiriä, mutta emme ole kovinkaan tyytyväisiä ehdotuksesta, että vieläkin otetaan enemmän varoja. Verkkojen Euroopan väliin jotkut MEPit ovat jo sanoneet, että ei voida hyväksyä tätä jatkoaikaa, jos lisäleikkauksia tehdään. Minä sanoisin kyllä itsekin samoin, minä haluan tätä. Sitten pitäisi keskittyä enemmän kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Tämä on tervetullutta. Samoin pyritään vahvistamaan pk ikkunaa Komissio haluaa selventää maa, maatalous, vesiviljely, kalataloutta, niiden pitäisi kuulla myös Eserin piiriin ja pitäisi jotenkin laajentaa tätä sektorien määrää. Nämä liittyvät pääluokkaan 1a, jossa rahoitetaan EFSI-takurahastosta. Miten keskustelut komissiossa ovat edenneet tästä asiasta henkilökohtaisesti? Varapuheenjohtaja, minä haluaisin lisätä yhden sanan Mielestäni se, mitä tarvitsemme, on kattava lähestymistapa. Esir oli hyvä aloite, EFSI. Se auttoi saamaan aikaan sijoituksia enemmän, mutta oikeastaan syy, miksi se luotiin, johtui siitä, että yrityksen oli vaikea löytää rahoitusta markkinoilta, joten minä vetoan teihin, että teette työtä pääomarkkinaunionin kohdalla, jotta voidaan viedä näitä asioita eteenpäin, saada aikaan tämä pankkiunioni, koska nämä kaikki asiat liittyvät toisiinsa kerran. Ja jos meillä on tällainen kattava lähestymistapa, silloin minun mielestäni on helpompi myös saada näitä paketteja aikaan, joista voidaan yhdessä sopia paljon, mutta hyvää onnea työllänne jatkossa. Kiitoksia. Ah, merci. Kiitos Silviin. Sitten vuorossa olisi Nirjada budjettivaliokunnasta, mutta en näe häntä. Puhuko joko hänen nimissään kenties Guesta? Olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Bom, eh, em primeiro lugar, uma, uma, a nossa... Ensinnäkin haluaisin kertoa teille Guen perustavanlaatuisen näkemyksen. Me olemme sitä mieltä, että investointi tämä pankki ole sopiva investointien lisäämiseen. Me tarvitsisimme julkista investointiohjelmaa. Tämä on meidän perusnäkemyksemme ja nyt aikana, kun EKP antaa määrärahoja, lainaa määrärahoja suurille monikansallisille yrityksille, esimerkiksi määrällisen keventämisen puitteissa Aksalle, Pebelle ja monille muille yrityksille, niin emme voi ymmärtää, miksi Euroopan unioni ei voi käyttää niitä välineitä, jotka ovat tärkeitä. Miksi näitä välineitä ei voitaisi käyttää paljon tehokkaampaan toimintaan? Minulla on nyt kysymyksiä liittyen lukuihin. Sanotaan, että Portugal on valtio, joka saisi eniten hyötyä Junckerin suunnitelmasta. Ja me olemme kokeneet seuraavaa. Tällä hetkellä on investointeja Lissabonin kaupunkiin 500 000 euron arvasta, mutta se mitä siellä tapahtuu on itse asiassa vain laina. Siis 500 miljoonaa euroa on kyseessä. Eli ollaan päätetty myöntää 50 miljoonan eh, euron laina. Siis tämä on, kyse, se on siis 50 miljoonan euron lainasta ja sitten ollaan eh, tehty yhteistoimintaa eri pankkien ja instituutioiden kanssa, mutta meillä ei ole mitään tietoja eh, paikan päällä tehdyistä investoinneista. Siitähän tässä on kyse. Ja sitten minulla on toinen kysymys, nimittäin rahaston rahoitus. Tämä alkuperäinen ajatushan oli, että meillä olisi tällainen ähm, äh, meillä olisi erilaisia äh, sijoituksia ja sitten sijoittajat katsoisivat näitä eri sijoitusmahdollisuuksia ja äh, tulisivat mukaan tähän. Minä tiedän, että onko mitään tietoja ulkoisten toimijoiden osallistumisesta – esimerkiksi maiden tai muiden sijoittajien, yksityisten sijoittajien esimerkiksi. Saanko puhua pidempään kuin kaksi minuuttia vai ehkä myöhemmin uudelleen? Saan saman tien jatkaa siis. E, tämä oli ensimmäinen kysymys. <laughs> Minä korvan tällä Fabio Damasia, joten minä varmaan voin jatkaa. Niin, toinen kysymys Siinä, tässä, tässä oli kyse siis investointien toteuttamisesta. Kolmas kysymys liittyy maantieteelliseen jakaumaan. Me yritämme täällä eh, löytää mekanismeja, joilla voidaan arvioida eh, täällä tehtyjä investointeja ja yritämme tutkia maantieteellistä jakaumaa, erityisesti ne alueet, jotka ovat köyhimpiä niiden pitäisi saada tukea, mutta tämä voitaisiin varmasti hoitaa paljon yksinkertaisemmin. Voitaisiin osa tästä suunnitelmasta jakaa maantieteellisen perustein sen sijaan, että olisi muita monimutkaisia kriteereitä, joita investointijärjestelyt sitten analysoisivat. Ja sitten viimeinen asia eräs kohta Junckerin suunnitelmassa, joka luotiin 2015, tällainen artikla, jossa puhuttiin ESIR-rahaston jatkosta ja edellytys sille oli riippumaton arvio, riippumaton tutkinta. Tässä on kyse avoimuudesta ja täydentävyydestä. Miksi Euroopan unioni eh, päätti eh, olla toteuttamatta asetusta, jonka tämän parlamentti hyväksyi, jossa sanottiin, että olisi riippumaton analyysi ennen kuin esirissä mentiin seuraavaan vaiheeseen. Miksi komissio päätti jättää tekemättä tämän riippumattoman tutkimuksen? Kiitoksia. Nyt 45 minuuttia on jo kulunut sitten Ekonissa kollega jatkaa. Now, uh... Kiitoksia, hyvää iltaa. Sitten vihreistä Edustaja Sole. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja, arvon varapuheenjohtaja. Me uskomme, että ESIR on kaiken kaikkiaan hyvä hanke. Tietystikin siinä on vielä paljon parantamisen varaa. Siitä huolimatta katsomme myöskin, että nyt on liian varhaista tehdä kunnollista vaikutusarviota esiristä yksinkertaisesti siksi, että esiin on ollut olemassa liian lyhyen aikaa, jotta sitä kunnolla voitaisiin analysoida, olipa sitten kyse määrästä tai laadusta. Secondly, with... Toiseksi, uskomme, että lisää selkeyttä ja avoimuutta tarvitaan kun on kyse niistä kriteereistä, joiden valossa hankkeita ja tukikelpoisia toimia arvioidaan. Uskomme, että ESIR hallinnossa pitäisi enemmän ponnistella, jotta avoimuus paranisi. Tämä tarkoittaisi erityisestikin sitä, että voitaisiin paremmin arvioida näiden hankkeiden täydentävyyttä ja niiden kykyä edistää kasvua ja työllisyyttä. Haluaisin muistuttaa teitä mieliin tästä täydentävyydestä että investointien täytyisi olla aina sellaiset, ne vastaavat Euroopan talouden strategisia tarpeita ja yksi tarve on tarve taistella ilmastonmuutosta vastaan. Uskon, että on tarpeellista tehdä esiristä PK-yritysten kannalta helpommin käytettävissä oleva hanke, koska PK-yrityksethän ovat EUn talouden selkäranka. 21 miljoonaa euroa tätä kyllä pitäisi laskea. Ja lopuksi uskomme vielä, että pitäisi olla helpompaa luoda näitä investointifoorumeita tai kalustoja tässä suhteessa. Kannustamme komissiota eristää tätä ajattelua esimerkiksi kehittämällä muun tyyppisiä hankkeita sen tapaisia, kun jotka liittyvät kiertotalouspakettiin esimerkiksi. For, for Econ, Greens, Mr. Econ. Kiitoksia sitten herra Eichhout vihreistä. Thank you very much. Kiitoksia. Pyydän anteeksi, tulin myöhään. Joudun samanaikaisesti myös Envivaliokuntaan. Joudun tässä hiukan mennä kulkemaan sinne tänne edes takaisin, mutta lisäisin hiukan siihen, mitä kollega sanoi. Minulla on tässä sellainen tunne, että kaikki oikeastaan sanoo, että no ok, e- Esir on aika hieno juttu. Kyllä hiukan korjaalle voidaan jatkaa, mutta me kaikki tiedämme, että tilintarkastustuomioistuin oli kyllä paljon kriittisempi. Ja itse asiassa se sanoo, että ei oikeastaan ole mitään perustelua jatkaa Esirin toimintaa johtuen siitä, miten se on suoritunut tähän mennessä. Ja mielestäni Tämä on kyllä asia, joka meidän pitää ottaa vakavasti ja meidän täytyy käyttää myös aikaa siihen, että varmistamme sen, että parannukset, joita teemme, niin sitä kautta varmistetaan todellakin, että voidaan perustella Eserin jatkaminen, koska olemme kyllä sitä aivan samaa mieltä, että investointiohjelmaa tarvitaan, mutta tässä on kyse EUn julkisista varoista, verorahoista ja pitäisi toimia kunnollisella tavalla ja varmistaa, että täydentävyys todella on täydentävää. Ja mielestäni näin ei nyt ole. Tämä pitäisi olla täysin linjassa strategisten tavoitteidemme kanssa. Tämä tästähän täydentävyydessä on kyse, tai pitäisi olla kyse, ja pitäisi myös varmistaa se, että muutoin tätä jotakin ei olisi pystytty tekemään eh, ilman esiriä, ja mitä tähän mennessä ollaan nähty, niin tuntuu hiukan siltä, että EIP edelleenkin toimii ihan niin kuin ennenkin business as usual pohjalta, ja tässä kyllä minä ainakin haluan varmistua siitä, että ei näin saa olla, koska ei EIP tämän takia saa julkisia varoja käyttöönsä ja tämä on ratkaisevan tärkeä kohta juuri. Ja jotkut muutokset, joita komissio tässä tekee, niin joskus miettii, että mitä tämä sitten tarkoittaa ilmaston kannalta. Mutta jos sitten lukee tätä tekstiä, niin hankkeet, joissa on osia, jotka myötä vaikuttavat ilmastotoimintaan, kuulostaa kyllä varsin epämääräiseltä ja täydentävyyttäkään tässä ei voida taata. Haluamme myös projekteja pelkästään ilmastohankkeille. Tällaista ei vielä ole. Nyt näen kyllä, että puheenjohtajat siellä jo pyörivät hermostuneesti, joten jätän tämän tähän. Mutta minusta siis kuitenkin haluan, että parannetaan tätä esiriä ja varmistetaan myös se, että täydentävyys toteutuu, eikä siinä vaan jatketa samaa, mikä nyt on tilanne. Kiitoksia. En halunnut pakottaa sinua pitämään tätä open-ended puheenvuorona sitten Marko Valli. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin äh, eräs tärkeä asia. Jos poliittisesti haluamme todella saada käynnistettyä investoinnit Euroopan unionissa, meidän täytyy äh, lisätä kysyntää ja suunnitelma, kuten tämä Junckerin suunnitelma ESIR, ei voi antaa sitä, mitä taloutemme tällä hetkellä tarvitsee, koska tästä puuttuu julkinen kannustin, tärkeä julkinen kannustin, eh, eikä pelkästään tällainen pieni takuu voi riittää jotta saataisiin käynnistettyä uudelleen talous. Ja olen kovin epäileväinen näiden annettujen tietojen suhteen, koska nyt on hetki, jolloin myöskin euron alhainen arvo vaikuttaa näihin tietoihin. Myös öljyn hinta oli pitkään alhainen, joten tämä kasvu on sellaista, että pitkällä aikavälisillä sitä ei ole. Ja pian taas nousevat esiin euroalueen ja Euroopan vanhat ongelmat ja tällaiset hankkeiden ongelmat, kuten Junckerin suunnitelman ongelmat, koska jos emme eh, stimuloi kysyntää, niin eh, tämä tulee olemaan vaikea. Sitten tämä täydentävyys. Miksi komission eh, nettisivuilla, jos katson näitä yksittäisiä hankkeita, on erilaisia tietoja, mutta ei ole riippumattomia vaikutusten arviointia. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voitaisiin kansalaisille perustella se, miksi komissio investoi esimerkiksi eh, kaasujalostamoon tai öljyporauslauttaan tai moottoritiehen eh, kun näiden pitäisi ehkä tuoda jonkinlaista ympäristöhyötyä, mutta jos ei sitten ole riippumatonta vaikutusten arviointia, niin on hyvin vaikea saada kansalaiset uskomaan komission antaviin tietoihin, joten haluaisin lisää avoimuutta näiden tietojen suhteen. Haluaisin komission jäseneltä enemmän tietoja. Voitaisiinko saada riippumattomia arviointeja näistä hankkeista? Kiitoksia. Thank you very much. And the last... Kiitoksia. Vielä lopuksi Marko Sanni budjettivalvokusta. Kiitoksia. Puheenjohtaja ihan nopeasti, koska minulla on hyvin vähän sanottavaa tästä komission ehdotuksesta, jota pidän sellaisena, ettei sitä oikein voi edes selittää. Minun on vaikea ymmärtää sen merkitystä. Äh, vihreiden kollega puhui tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta. Jos luemme tästä kertomuksesta, kertomusta, niin äh, huomaamme, että ei ole mitään vakuutusta takuuta sille, että ESIR yksi olisi saavuttanut mitään niistä tavoitteista, jotka tämä parlamentti eh, paperille kirjasi, joten ei oikein voi ymmärtää, miksi puolentoista vuoden kuluttua, eh, kun ei ole pystytty arvioimaan tämän ohjelman vaikutuksia, ohjelman, jota pidetään eh, poikkeuksellisena, erikoisena ohjelmana, niin komissio nyt sitten ehdottaa, että sitä uudelleenarviointia ja jatketaan sitä uudessa muodossa avoimuus puuttuu täysin ja meidän mielestämme puuttuvat myös ne tiedot, jotta voisimme arvioida tämän ensimmäisen vaiheen vaikutusta. Ensimmäinen kertomus, jonka saimme, äh, sisälsi hyvin äh, ylimalkaisia tietoja. 90 prosentissa tapauksia ei pystytä kunnolla arvioimaan tätä täydentävyyttä, jonka piti olla näiden äh, hankkeiden perus edellytys. Ei ole myöskään tietoja siitä, millaisia vaikutuksia näillä hankkeilla on ollut jäsenvaltioiden tai alueiden talouksiin. Ja ei myöskään ole varmuutta kerrannaisvaikutuksista. Tilintarkastustuomioistuin sanoo tämän aivan oikein. Komissio arvioi, että tämä kerrannaisvaikutus tai lasketaan sen kerrannaisvaikutuksen, jossa päätäistiin tähän summaan, jonka itse mainitsitte, mutta tilintarkastustuomioistuimen pitäisi arvioida tämä kerrannaisvaikutuksen metodologia. Ehkä se on alhaisempi ja jos nyt sitten katsotaan, miten komissio on aikaisemmin laskenut kerrannaisvaikutuksia, esimerkiksi nyt tässä haluan mainita Kreikkaa, tai väärin arvioinut tiettyjä ennusteita, niin kyllä pitäisi olla vähän varovaisempi. Mielestäni tarvitaan enemmän aikaa, jotta voidaan arvioida se, mitä ESIR on tänä päivänä saavuttanut, ja meidän täytyy ottaa tarpeeksi aikaa, jotta tämä aloite ja ESIRin jatko, että niitä ei pidettäisi komission propagandavälineenä komission, jolla on vain vähän aseita enää kädessään. Eh, kaikki on vielä mahdollista, mutta mitä eh, enemmän te jatkatte tätä lähestymistapaa, niin sitä enemmän minulla on sellainen vaikutelma, että tämä on vain eh, propagandayritys, joten haluaisin lisää tietoja, että voitaisiin arvioida sitä, mitä on tähän mennessä saavutettu. Niin, teillä tässä säästöjen aikaa. No niin hyvä nyt sitten puheenvuoroja pyyntöä ilman puhe, puhelistaa. Ensinnäkin Rova Maletits EPPstä Ekonista. Kiitoksia paljon ja tervetuloa herra varapuheenjohtaja Katainen. Uskon, että on erittäin tärkeää, että Esiria jatketaan, koska kyse ei ole pelkästään rahoituksesta ja rahasta, vaan kyse on myöskin kaikista muista pilareista, jotka liittyvät hyvään täytäntöönpanoon Esirahaston yhteydessä. Meidän täytyy jatkaa tätä työtä, jotta sisämarkkinat saadaan loppuun saatettua ja luotua suotuisat olosuhteet yritystoiminnalle ja niin poispäin. Mikä on erittäin tärkeää, on myös nämä hankkeet, jotka ovat tuloillaan, hyvin jäsennellyt, hyvin suunniteltut hankkeet, jotka todenteolla auttavat pistämään täytäntöön tavoitteita ja vaikuttaa myönteisesti työpaikan luomiseen ja BKT. Te mainitsitte Romanian. Ja että Romanilaiset sanovat, että siellä ei ollut hankkeita, tai hyviä, hyviä jäseneltyjä, valmisteltuja hankkeita, jotka olisivat olleet toteuttamiskelpoisia. Tämän puolesta täytyisi tehdä enemmän työtä. Meidän pitäisi auttaa ja tukea jäsenvaltioita, jotka eivät tällä hetkellä osallistu hyvällä tasolla esiriin. Joten kenties tämä avoimuus pitäisi jollakin tavalla keskittää siten, että kokemuksia vaihdetaan jäsenvaltioiden välillä, hyviä kokemuksia, ja tällä tavalla voitaisiin tukea niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole osallistuneet riittävällä tasolla riittävässä määrin. Minulla se kysymys, joka liittyy eri rahoituslähteiden sekoittamiseen, yhdistämiseen. Ja kun puhutaan tästä blendaamisesta, siitä aina kyllä puhutaan, mutta käytännössä ei se ole niin helppoa, koska meillä on erilaiset säännöt. Eri säännöt kohesiopolitiikkaa varten, eri säännöt horisontti 2020 ohjelman varten ja eri säännöt vielä esiriä varten. Varsinkin kun puhutaan valtion tuista joistakin muistakin seikoista, joten kiitoksia. Uh, kiitoksia kollegat. Vain yksi minuutti aikaa tässä kohtaa. Pyrkikää puhumaan lyhyesti, vaikka puhujalla kovinkaan paljon ole. Pitää noita sääntöjä silti. Sitten edustaja Marinesku seuraavaksi EPPstä. Kiitoksia Hyvä varapuheenjohtaja, kiitoksia tästä esityksestä ja tästä esimerkistä Romaniasta on totta. Romaniassa on vain yksi allekirjoitettu hanke ja seitsemän muuta hanketta, jotka ovat eri hyväksynnän vaiheissa. Mielestäni teidän pitäisi kysyä itseltänne, miksi Romaniassa ei ole kehityspankkia näette, että pankit, joita Romaniassa ne tulevat Ranskasta, Italiasta, Itävallasta, Saksasta, mm, toteuttavat omassa maassaan kyllä esirtoimia, mutta eivät toteuta niitä Maniassa, miksi habu ei ole paikallistasolla olemassa, sitä pitäisi kysyä, se on tarpeen. Ja sitten ohjauslautakunnan avoimuus, miksi on hyväksytty, miksi ei ole hyväksytty tämä täydentävyys. Ja sitten kun puhutaan pk-yrityksen tärkeää katsoa, kuinka paljon määrärahoja on tullut edunsaajille esimerkiksi kun on tehty sopimuksia edistyneimmän valtion Italian kanssa. Kuinka paljon näistä määrärahoista on todella päätynyt pk-yrityksille? Tämä on erittäin tärkeää. Ja Ehkä ESIR-sivusto voitaisiin kääntää myös romanian kielelle eikä vain muutamille kielelle. Ja Krajovassa yhdessä Ramolterin kanssa Viime perjantaina oli paikalla noin 120 henkilöä salissa ja siellä esittelin esirin, mutta paikallistasolla siellä, minne pitäisikin mennä. Kiitoksia. The third one, Ms. Holmeyer, uh, budget. Sitten budjetista ja ekonista, edustaja Holmeyer. Arvoinen varapuheenjohtaja, ensinnäkin kiitos teidän alustuksestanne. Minua kiinnostaisi eräs asia. Komissio aikoo jakaa enemmän luottoja ja vähemmän tukia, enemmän lainaa ja vähemmän tukia. Ja kun on kyse markkinalähtöisyydestä, on tästä samaa mieltä. Ja kun on kyse Horisontti 2020 hankkeesta ja perustutkimuksesta ja eurooppalaisesta monialaisesta tutkimuksesta. Olen vakuutunut siitä, että tätä tutkimusta ei voida millään tavalla korvata. Ja kun on kyse korkeakouluinstituutioista ja akateemisesta tutkimuksesta ja yrityksistä, ne sanovat, että tällä hetkellä kun mitään tukia ei enää tule, niin silloin tietyn tyyppiset perustutkimus toimet eivät enää onnistu. Olen erittäin huolestunut tästä. Nyt pitäisi enemmän saada tukia perustutkimukseen. Ja ESIR täytyy myöskin tehdä markkinalähtöiseksi ja se täytyy tuoda mahdollisimman lähellä markkinoita ja niiden tarpeita. Thank you very much for perfect time. Kiitoksia. Hyvä ajankäyttö. Sitten EK ja ST-ryhmästä Frans Ulika. Thank you so much. Uh, in fact... Kiitoksia oikein paljon. Itse asiassa varapuheenjohtaja Kataisen puheenvuorossa nostettiin esiin eh, tämä huono esimerkki Romaniasta, siksi minun täytyy eh, puhua. Eh, Esir ei on, on hyödyttänyt uskomattomasti pk-yrityksiä monissa maissa, mutta me ymmärrä miksi ei Romaniassa. Ja Romaniassa on satoja tuhansia pk-yrityksiä, jotka yrittävät saada lainaa tai takuuta tai rahoitusta. He kääntyvät pankkien pariin ja pankit vastaavat heille, etteivät he tunne tätä ohjelmaa. Tämä on suuri kysymys. Kuten sanoitte, nämä suuret pankit sanovat, että pk-yritykset eivät ole kiinnostuneita. Se ei ole totta. Ajatelkaapa, että Romaniassa on toiseksi suuri maatalouden potentiaali Euroopassa, yli kymmenen miljoonaa hehtaaria erinomaista maata. Vai, siitä huolimatta tuomme yli 70 prosenttia maataloustuotteista maahamme, koska meillä on liian vähän rahoitusta maatalousalan PK-yrityksille. Jotain on tehtävä, koska hyvät naiset ja herrat, haluan sanoa teille, että meillä on suuri pelko, joka alkoi maassani ja näin sen myös monissa muissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Kaikkien näiden julistuksen jälkeen, kun puhutaan kahden tai kolmen nopeuden Euroopassa, ihmiset maassani pelkäävät, että me putoamme jollekin harmaalle epävarmuuden ja pelon alueella ja jotain on tehtävä, jotta voidaan ylläpitää Euroopan unionin yhtenäisyys tulevaisuudesta. Muuten syntyy jälleen suuri kuulu Itä- ja Länsi-Euroopan välillä. Ehkäistään se. Kiitoksia. Thank you. Please keep the time now. Kiitoksia. Pyydän pitämään kiinni puheenjohtajasta sitten. Edustaja Beres, olkaa hyvä minuutti. SD Ekon koordinaattorille. Kiitoksia varapuheenjohtaja. Minulla on kysymys, joka oikeastaan tuli esille, miten makrotaloudellinen vaikutus, joka Eserillä on, koska nyt kun tätä arvioidaan, tässä tärkeää on varmistaa, että kaikki osatekijät, jotka tähän otettiin alun perin Junckerin suunnitelman mukaan, niin ilman tämä makrotaloudellinen vaikutus kyllä on ollut tärkeä huolenaihekin. Sitten toinen vaatimus, en nyt palaa täydentävyyteen, koska siitä on jo paljon puhuttu. Toinen kysymykseni. Mitä pitäisi parantaa tässä järjestelmässä niin, että se olisi paremmin, sen tunnettuutta lisättäisiin ja se olisi helppo lähestyä. Esimerkiksi paljon keskusteltiin luovan teollisuuden kanssa, että se voisi myös osallistua esiriin jos ei joku hae niitä kädestä pitäen ja näytä, miten voidaan saada tällaista rahoitusta, niin ei se sitten koskaan tule tapahtumaankaan. Joten nämä rakenteet, jotka liittyvät esirin tiedottamispuolella, ovatko ne oikeita ja voitaisiinko kenties parantaa jotenkin tätä rakennelmaa? Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Ekonista. Edustaja Kari. Thank you. Kiitoksia. Voisin vain painottaa muutamaa seikkaa. Olintervallekunnan esittelijä Esir kakkosen osalta, joten haluaisin painottaa sitä, että avoimuutta tarvitaan sen varmistamiseksi, että hankkeet, joita pidetään etusijaisina, ensisijaisina, jotka saa rahoitusta muualta, todellakin toteuttaisivat tätä täydentävyyden periaatetta. Lisäksi pitäisi olla enemmän rajat hankkeita. Tähän ei vielä ole menty. Minun mielestä tämä olisi keskeisen tärkeää koska yksi tavoitteista oli vähentää eriarvoisuutta maiden välillä. Ja tämä olisi täydellinen väline tätä tarkoitusta silmällä pitäen. Ja vielä yksi juttu. Meidän pitäisi pyrkiä varmistamaan, että yksi maa ei hyödy enempää kuin 10, 10 prosenttia koko rahoituksesta, jotta voidaan suojella maita siltä, että keskityttäisiin, keskitetään rahoitus vain yhteen maahan. Räätyötät hankkeet kyllä, mutta yhden maalle korkeintaan 10 prosenttia. 50 miljardia on erittäin suuri luku jo. Täytyy varmistaa, että tämän suurempaan prosenttilukuun ei mennä. Lisäksi pitäisi Euroopan investointikartalla saada enemmän tasapainoa aikaan päätä Ja kun puhutaan menestyksestä, mikäli maa on saanut enemmän kuin miljardin 150-170 miljardista, niin pidetäänkö tämä sitten menestyksenä? Ei tämä nyt kuulosta ihan paikkaansa pitävältä. Kiitoksia. Thank you very much. And now before giving... Kiitoksia. Nyt ennen kuin annan puheenvuoron komission ja sen Kataiselle, viimeinen puhuja vielä edustaja Bonafe Ekonista ryhmästä Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen sitä mieltä, että jos meidän haluamme objektiivisesti arvioida esiriä, meidän täytyy lähteä tästä tosiseikasta, nimittäin suuri investointiaukko Euroopassa. Sitten meidän pitää ymmärtää, kuinka paljon tämä väline lisäinvestointeja. Mielestäni se on hyvä väline. Siinä on tietyt rajansa, mutta se on hyvä väline, vaikka kuten jotkut edeltävät puhujat ovat sanoneet, on selvää, että investointi investointien suurin ongelma on äh, markkinoilla olevien resurssien hyödyntäminen ja äh, siksi komission on edettävä myös pankkiunionissa muun muassa. Sitten nämä kritiikit jota on täällä esitetty, niin se on kyllä vähän epämääräistä kritiikkiä, mutta kysymys, jonka haluan komissiolla esittää, onko meillä tietoja niistä työpaikoista, jotka ovat syntyneet johtuen näistä investoiduista määrärahoista? Kiitoksia. Uh, kiitoksia sitten. Viimeinen puhe vielä. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenelle. Huomenna tai myöhemmin tällä viikolla Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Theresa May tulee järjestämään äänestyksen parlamentissa ja aktivoimaan artikla 50. Euroopan strategisten investointien rahasto on osa tätä neuvottelupakettia, eropakettia, koska Euroopan investointipankki on antanut 5 miljardia Yhdistyneen kuningaskunnan tästä summasta. Mikä osuus tästä 5 miljardista on annettu yhdistynyt kuningaskunnille tästä 16 miljardin takuusummasta. Kuinka paljon tästä on annettu samaisille maalle lopuksi vielä, kun on kyse hankkeista, kuten esimerkiksi tämä 200 miljoonan euron investointi tähän nopeaan kaistaan. Kaikki nämä investoinnit, jotka on tehty maahan ja osittain ovat osa maan omaisuutta, niin miten näihin suhtaudutaan sitten, kun neuvotellaan erosopimuksesta, kuka kuuluu, mikä omaisuus kuuluu kenellekin? Now five minutes. Kiitoksia. No, sitten viisi minuuttia komission jäsen Kataiselle. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitän hyvistä kommenteista. Ikävä kyllä en tiedä tarkkoja lukuja siitä, mikä Yhdistyneen kuningaskunnan osuus on pääomasta, jota on käytetty, mutta jos nyt jotakin arvaisin, niin Yhdistyneen kuningaskunnan on hyötynyt, paljon enemmän kuin se on itse myöntänyt varoja esirille, koska Iso-Britannia on yksi isoimmista eh, käyttäjistä, esin käyttäjistä, sen käyttäjistä. Tämä on minun arviointini. Mielestäni luku on siis paljon suurempi mitä se on saanut, on enemmän kuin mitä se on antanut. Sitten ensinnäkin täydentävyydestä. Niin kuin kaikki täällä sanoivat, se on koko asian ydin. Ja tässä että uudelleen tarkastelussa uudessa EFSI 2.0 ehdotuksessa tarkoituksena kaikki hankkeet, jotka EIP hyväksyy, selitetään, minkä takia ne on valittu tai minkä takia kyseinen hanke saa EFSI-rahoitusta, niin että kaikki voivat itse nähdä, minkä täm, tämä sopii yhteen tulostaulumme kanssa ja strategioidemme kanssa ja missä tämä täydentävyys sitten oikein tulee. Mielestäni on hyvin tärkeä asia tietää tämä. Se on tärkeä teille, mutta se on tärkeää yhtä lailla muulle maailmalle, jotta voidaan nähdä, minkälaisia hankkeita voidaan ottaa EFSin Esirin piiriin ja sitten mietitään, tarvitaanko muutoksia asetuksessa. Tämä on tärkeää. Avoimuus todellakin on hyvin tärkeä seikka. Sitten tietoisuuden puute, tietämättömyys. Palaan tähän. Se on mielestäni vieläkin yksi isoin, tai ehkä isoin haaste. Herra Marinesku antoi erinomaisen esimerkin siitä, mitä pitäisi tehdä paikan päällä. Niin kuin sanoin aikaisemmin, on monia meppejä, jotka ovat järjestäneet erilaisia tapahtumia, ottaneet yhteyttä kansallisiin yritysmaailmoihin ja viranomaisiin, paikallisiin ja kansallisiin viranomaisiin. Meidän edustustomme jäsenvaltiossa ovat myös järjestäneet paljon eri tapahtumia, erityisesti Italiassa, Espanjassa ja Slovakiassa, joten he ovat jalkautuneet paikan päälle selittämään paikallisviranomaisille ja yrityksille, miten voi käyttää EFSI-rahastoa. Sitten makrotaloudellinen vaikutus ja työpaikkojen määrä, joita EFSI on luonut. Meillä ei vielä näitä lukuja ole, ole, mutta EIP on luvannut julkaista ensimmäiset tulokset ESIRistä, mitä tulee työpaikkojen aikaansaamiseen. On aika kiinnostavaa miettiä, että jos nyt on 400 000 pk-yritystä, jotka hyötyvät tämänhetkisestä järjestelystä. Kuinka paljon Kuinka monta uutta työpaikkaa tämä tarkoittaa? En tiedä. Yksi per yritys, kaksi per yritys vai mistä onko se? En mä tiedä. Mutta voisin kuvitella, että tulos saattaisi olla aika myönteinenkin yllätys, mutta ei nyt juhlita ennen kuin on nähty nämä luvut. Sitten Euroopan investointipankki ei toimi niin kuin se on aina toiminut business as usual pohjalta. Se on rahoittanut enemmän hankkeita niin, että ne saavat enemmän, äh, on rahoitetaan enemmän osakkeilla, samoin rahoitetaan enemmän pienempiä hankkeita kuin yleensä. Ja ne ovat lähemmässä yhteydessä kansallisiin kehityspankkeihin kuin aikaisemmin. Sitten maantieteellinen jakautuminen. Yksi ehdotuksista ESIR 2.0 on, että meidän pitää nopeuttaa teknistä apua paikan päällä. Tämä oikeastaan tarkoittaa sitä, että EIP myöntää enemmän ihmisen voimavaraa paikan päälle. EIP ja Euroopan äh, ja Rakennuspankki ovat myös tässä yhteistyössä, koska tällä tavalla voidaan lisätä tietoisuutta ja auttaa jäsenvaltioita äh, yhdistämään erilaisia rahoitusmahdollisuuksia, niin kuin on sanottu, joskus tämä todellakin on hyvin monimutkaista johtuen byrokraattisista syistä, mutta tämä ei saa olla mikään syy olla yhdistämättä kaikkia mahdollisia rahoituskeinoja ja mahdollisuuksia. Sitten näistä platformeista. Tämä todellakin on yksi prioriteetti. Tarvitsemme näitä enemmän syistä, jotka täällä, täälläkin selitettiin. Vain yksi myönteinen esimerkki näistä järjestelyistä alustoista. Kollega Kanjete ja Czeskovits ovat rakentamassa foorumia energiatehokkuudelle ja käyttävät rakennerahastoja yhdessä esirahaston kanssa, joten tämä on yksi mielenkiintoinen alue. Oikeastaan jotkut teistä, tai jotkut teistä saattavat tuntea tämän PK-aloitteen, jossa voidaan käyttää rakennerahastoja ra- rahoittamaan PK-yrityksiä. PK-aloitte siirrettäisiin myös energiatehokkuuteen piiriin. Näin jäsenvaltiot voisivat käyttää paljon enemmän rakennerahastoja EFSin yhteydessä myös. Tai näitä yhdessä. Sitten Romania kysymykseen. Niin kuin sanoin, tilanne voisi olla parempi nyt, mutta se kyllä tulee paranemaan jatkossa, olen tästä vakuuttunut. Joskus edessä on varsin mielenkiintoisia haasteita jäsenvaltioissa. Annan pari esimerkkiä, jos olette Kreikasta ja Romanista esimerkit. Romanista löytyy hyvä hanke, mitä tulee kasteluun. On käytetty tonavaa maatalouskasteluun, mutta se ei ole lähtenyt liikkeelle. Me luulimme, että tästä tulisi loistohanke, yksi ensimmäistä isosta hankkeesta Romaniassa jossa voitaisiin käyttää esiriä, mutta meillä on kuitenkin sellainen vaikutelma, että esir ei anna tukea ja, ja, ja jäsenvaltio, oh, hallitus ei ole kovinkaan innostunut ollut, ollut EFSistä, koska apura, apura, apura, apurahoja tavallaan ei anneta EFSistä. Ja samoin oikeusjärjestelmät ovat ovat varsin jäykköjä. Se ei mahdollista nopeaa etenemistä. Sitten yksi toinen esimerkki sitten Kreikasta. Me olemme yrittäneet rohkaista Kreikan viranomaisia luomaan julkisen yksityisen kumppanuuden alustoja matkailuinvestointeja varten, missä viranomaiset voisivat yhdistää rakennerahastoja esirahastoon ja ottaa mukaan vähän yksityistäkin rahoitusta. Tämä voisi olla hyvä väline PK-yritykselle Kreikassa. Niillä on edessä varsin, edestään vakavia ongelmia rahoituksessa. Vaikka olemme yrittäneet kovasti auttaa, tämä ei oikein ole lähtenyt vielä liikkeelle. Ja no, en nyt mene liian syvällisesti tähän aiheeseen, mutta Joskus poliittisesti tämä on hyvin vaikeaa, että hyvät ideat menisivät läpi, mutta me jatkamme yritystä. One more, uh, issue. Ehkä vielä yksi kysymys. kertoa parlamentin jäsenille hankkeista, me haluamme lisätä tietenkin teidän tietoisuuttanne hyvistä hankkeista ja haluaisimme kehottaa teitä näihin allekirjoittamis, hankkeiden allekirjoittamistapahtumiin silloin, kun ne tapahtuu teidän ma- maissanne tai al- vaalipiireissänne. Haluaisimme kutsua teidät mukaan, koska on hyvin tärkeää, että investoijat ja eh, suuri yleisö näkee tuttuja kasvoja, kuten mettäjä näissä allekirjoitustapahtumissa, koska tätä kautta tulee sellaista viestiä, että EU on ollut mukana tässä hankkeessa. Ja tämä voi houkutella sitten muitakin investoijia. Sitten vielä lopuksi verkkojen Euroopasta 16,1 miljardia on varattu näihin yhdistelmärahoituksiin ja vain 500 miljoonaa velkainstrumenttia varten esirissä, koska nämä hankkeen edistäjät totesivat, että verkkojen Euroopan välineet ovat paljon monimutkaisempia käyttää kuin esirin käyttäminen. Tämän takia me halusimme lisätä mm, näiden tukien määrää, apurahojen määrää esirissä, koska me uskomme, että tämä auttaisi infrastruktuurihankkeita paljon enemmän kuin että käytettäisiin verkkojen Euroopan rahoitusvälineitä. Joten hyvät parlamentin jäsenet, puheenjohtaja, kiitän kovasti tästä tila- tilaisuudesta. Ja jos teillä on ikinä mitään, mistä haluatte selvennystä, niin antakaa lähettäkää meiliä tai voitte kysyä EIPstä. Me olemme täysin teidän käytettävissänne. Ei pidä epäröidä. Olemme täällä auttamassa teitä ja aivan erityisesti, jos teillä on hyviä ideoita tai jos äänestäjänne pala- tulevat Brysseliin, niin käykää kyllä komissiossakin, kyllä me autamme. Thank you very much, uh, Commissioner. Thank you for your invitation, information. Kiitän kovasti, että tulit tänne ja kerrot näistä mm, näin paljon. Sitten vielä esittelijät saavat loppupuheenvuoron ensin herra Fernandes. Muito rapidamente, muito obrigado, senhor presidente. Kiitoksia, on puheenvuoron lyhyesti vain. Haluaisin kiittää komission varapuheenjohtajaa ja komissiota ylipäänsä siitä, että ovat jälleen kerran käytettävissämme Eräs asia pisti silmääni aivan erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin yhteiset investoinnit. Vaikuttaa siltä, että olemme jotakin saaneet aikaan. Olemme luoneet kasvua ja työllisyyttä hyvin monia hankkeita. Kuitenkin ne on jäänyt toteuttamatta. En usko, että tämä tarkoittaa vielä sitä, että pitäisi vastustaa tätä rahasta, mikäli kasvu edistää kasvua ja luo työpaikkoja. Ja vaikkakin kyse on rahastosta, joka kenties voisi toimia paremminkin, ei tämä tarkoita sitä, pitäisi sanoa, että ei rahastolla ole mitään käyttöä. Minua kyllä närästää tällainen puhe. Mikäli puhutaan EU-sta ja siitä, että autetaan pk-yrityksiä, kuinka voi tätä vastustaa? Kuinka voi sanoa, että ei pitäisi tällaista rahoitusta antaa pk-yrityksille? ettei tällaista rahastoa pitäisi olla. Kuinka tällaista voi mennä sanomaan? Herra komission varapuheenjohtaja, eräs asia minua huolestuttaa, kun on kyse tämän takuun rahoittamisesta, rahoitusasteesta. Neuvosto ja komissio ovat sitoutuneet siihen, että yksikään euro ei tule katoamaan kokonaisrahoituksesta, joka annetaan verkkojen Euroopan välineitä varten. Mutta edelleenkin voimme havaita, että rahaa kuitenkin otetaan 500 miljoonaa on otettu pois rahoitusvälineistä. Joten tiedämme, että jotkut luvut ovat laskussa. Rahat, jotka muuten olisivat menneet verkkojen Eurooppaan. Ja toivomme, että neuvosto pitää kiinni sanastaan ja siitä sopimuksesta, joka on tehty. Sopimuksia täytyy kunnioittaa. En usko, että meidän pitäisi ryhtyä noita sorkkimaan sellaisia rahoituslä rahoitusmääriä, jotka ovat tätä takuuta varten. Jo verkkon Euroopasta ei saa ottaa rahaa. Verkkon Eurooppaa ei pidä rokottaa, koska ei sitä pitää vähentää, koska se on erittäin tärkeä rahoitusväline. Kiitoksia. Sitten vielä edustaja Pulman. Kyllä Sydämelliset kiitokset, hyvät puheenjohtajat. Kiitoksia teille, kiitoksia kollegoille puheenvuorosta. Hyvä varapuheenjohtaja, herra Katainen, minulla olisi pyyntö teille. Me kummatkin haluamme, että tämä onnistuu. Euroopan parlamentti haluaa sitä ja komissio haluaa sitä. Toivon, että neuvosto haluaa sitä myös neuvosto ei ole mitenkään ylittänyt itseään silloin, kun ESIR syntyi ja jäsenvaltiot päättivät, etteivät ne osallistu siihen ainoastaan investointipankkinsa kautta, mutta omaa rahaa siihen ei, eivät jäsenvaltiot halunneet laittaa. Ja Eh, on eräs asia, jota me emme tule hyväksymään. Olisi hyvä, jos komissio selittäisi tämän neuvostolle. Parlamentti ei hyväksy sitä, jos eh, jäsenvaltiot ovat liian vähän kiinnostuneita Euroopan investointipankin eh, liiketoiminnasta. Euroopan investointipankki kuuluu heille ja samanaikaisesti vaativat, että noin nopsaan kädenkäänteessä tehdään päätös ESIR 2, joka Euroopan parlamentti pitää panna täytäntöön ilman, että laadullisesti keskustelemme siitä, miten teemme siitä erinomaisen välineen. Se on meidän tavoitteemme. Haluamme tehdä siitä erinomaisen välineen. Ja me tulemme tekemään kaikkemme, kuten kollega Fernandes sanoi, jotta saamme tämän päätökseen eh, kesään mennessä. Monet valiokunnat ovat tästä pahoillaan ja sanovat, että haluavat enemmän aikaa. Silti aiomme tehdä parhaamme, mutta tämä tulee onnistumaan ainoastaan, jos neuvosto on valmis keskustelemaan siitä, miten esirin laatua parannetaan. Jos neuvosto ei ole valmis siitä keskustelemaan, tällaista aikataulua ei saada aikaiseksi. Kiitoksia mielenkiinnosta. Äh, Mr. Bullman. Äh, Kiitoksia, edustaja Bullman. Sitten vielä nopeasti aikataulusta 16. päivä. E, mietintöluonnos on kaikilla kielillä saatavissa. Sitten tämä esitellään 23. maaliskuuta 16.00 aikaraja tarkistuksille. 3. huhtikuuta Strasburgin viikolla käsitellään tarkistuksia ja käsitellään myös täytäntökunnan raportteja sitten 28. päivä äänestetään tällainen aikataulu. Haluan vielä kiittää teitä kaikkia. Kiitän erityisesti herra Kataista. Hän vietti iltansa täällä. Mukavaa loppuiltaa ja näemme sitten jatkossa ehkä budjettivaliokunnassa.